nimissä puhuu Rova Wortman Kool. Olkaa hyvä. Ja, dank u wel, eh, voorzitter. Eh, zoals vandaag... Kiitoksia puhemies. Niin kuin jo sanoitte, niin tänään on kansainvälinen naistenpäivä. Eh, jopa sadas päivä olemmeko me paljon saavuttaneet. Meillä on pitkä matka kuitenkin vielä. Me voimme saavuttaa tuloksia ainoastaan, jos me naiset ja miehet toimimme yhdessä. Kansainvälisen naistenpäivän merkkinä on tänään solidaarisuus maailmanlaajuisesti naisten kohdalla. Tämä on erittäin tärkeää, jos ajatellaan taloudellista kriisiä. Meidän täytyy ottaa käsi käteen miehet ja naiset niin, että luomme paremmat edellytykset lapsillemme. Ainoastaan sitä kautta voimme huolehtia siitä, että naiset ja miehet eivät ole pelkästään lain edessä tasavertaisia, vaan myöskin kotona ja työelämässä ja sosiaalisella alalla. Naiset ovat 50 prosenttia maailman väestöstä, mutta he ansaitsevat vain 10 prosenttia ansioista ja ainoastaan 5 prosenttia on huippuviroissa – tässä kohdin on paljon vielä parannettavaa. Kyseessä ei ole pelkästään köyhyys, vaan kyseessä on paljon muutakin. Jos ajattelemme muita maailmanosia, esimerkiksi Aasiaa, niin on niin, että miehet ansaitsevat enemmän tai pojat ansaitsevat enemmän kuin tai mm, parempaa koulutusta kuin tytöt. Ja se johtaa siihen, että tyttöjä syrjitään myöskin naiskauppa on yhä uudelleen ja mm, uudelleen toistuva ilmiö. Afrikassa monet eh, nuoret naiset ja eh, tytöt ovat sotien uhreja ja ra- mm, raiskausten uhreja meidän täytyy huolehtia siitä, että sodista luovutaan, jos naisten asemaa halutaan parantaa. Ja myöskin naisten ja tyttöjen painostaminen muslimimaissa, ähm, siellä mm, uskonnolliset syyt aiheuttavat ongelmia. Siksi on tärkeää, että Euroopan unioni ylläpitää mm, apuohjelmia ja kansainvälisiä suhteita, joissa me vaadimme, että todellakin on tasa-arvo tyttöjen ja poikien, miesten ja naisten välillä. Kyseessä ei ole pelkästään pelkästään naisten ja miesten välinen tasa-arvo, eh, vaan köyhyyden poistaminen. Tämä on myöskin tärkeää, jossa eh, naisten edustajana komissaari Tsetseva toimii. Meidänkin täytyy täällä ryhtyä toimimaan esimerkiksi meidän ryhmässämme jossa meitä tukee meidän puheenjohtajamme Josef Daul, mutta haluaisin sanoa, että meidän Euroopan unionissa täytyy todella aloittaa työ varhain jo koulutuksen alalla. Usein on niin, että yliopiston pääsy ei ole taattu niin laajalti tytöille kuin pojille. Eli tämä täytyy olla osa uutta 2020 strategiaa. Kiitoksia. Sitten SD-ryhmän puolesta puheenjohtaja Schulz, olkaa hyvä. Monet kiitokset puhemies. Arvoisat naiset ja herrat, yhteiskunta, jossa miehet ja naiset eivät ole tasavertaisia työelämässä tai elämässä, se ei voi olla demokraattinen ja ihmisarvoinen yhteiskunta. Perusedellytys yhteiskunnassa on se, että se toimii täysin riippumatta ihmisten sukupuolesta. Meille miehille tämä on itsestäänselvyys. Naisille myöskin Keski-Euroopan yhteiskunnissa se ei ole lainkaan yhtä selvä. Tämä on yksi niistä suurimmista skandaaleista, jotka minun mielestäni niin nopeasti kuin mahdollista pitää poistaa ja jossa meidän, me parlamenttina voimme myötävaikuttaa varsin paljon, missä yhteiskunta voi sanoa, että se olisi tasa-arvoinen, jos samasta työstä samassa paikassa ihmiset ja miehet ja naiset saavat eri palkan. Missään ei naisia syrjitä ja hyväksytä syrjintää ilman kommentteja, kun naiset joutuvat tekemään samaa työtä kuin miehet, ja saavat 30-40 prosenttia vähemmän palkkaa. Tällainen häpeä pitää EU-ssa poistaa ja tänä kansainvälisenä naistenpäivänä meillä täytyy olla yksi viesti ja se on, että sama palkka samasta työstä samalla paikalla sekä miehille että naisille tasavertaisesti. Tämä on sosiaalisen tasa-arvon ja oikeudenmukaisuuden keskeinen vaatimus. Me olemme huomanneet, että komissio pyrkii siihen ja me näemme että tänä päivänä kun ajattelemme valmistelemme naisten oikeuksien peruskirjaa, että se pitää käynnistää. Se on hyvä ja me pitämme sitä hyvänä, mutta olemme kuitenkin hieman pettyneitä minä pyydän, että rouva Reding ja herra Paroso um, panette merkille tämän, että se, että tämä työ käynnistetään, niin se ei, sen ei pitäisi jäädä muodolliseen lausuntoon, vaan pitää ajatella sitä lupausta, että parlamentti, joka alun perin annettiin, että parlamentti ja kansalaisyhteiskunnan edustajat otetaan mukaan mutta tätä lupausta ei ole noudatettu. Tässä voidaan vielä tilannetta parantaa, mutta me olisimme tyytyväisiä, jos ei jätetä jättäydyttäisi pelkästään tällaisen muodolliseen julistukseen, vaan että toimielimet tekisivät yhteistyötä niin, että voidaan ottaa huomioon tämä, mitä luvattiin. Wortman Kohl esitti muita esimerkkejä, mutta meidän eurooppalaisten täytyy kansainvälisenä naistenpäivänä todeta yksi yhteinen asia. Meillä on, me emme ole omalla mantereellamme vielä saavuttaneet tasa-arvoa, mutta mutta jos ajatellaan dramaattista epätasa-arvoa naisten kohdalla muualla maailmassa, jos ajatellaan sukupuolielinten silpomista ja pakkoavioliittoja, niin tässä maailman naisten, ennen kaikkea myöskin tyttöjen perusoikeuksia. Ja ei pidä ajatella pelkästään 8. maaliskuuta, vaan siksi minä pyydän, että ihmisoikeuspoliitikot tässä salissa, kun joka torstai-iltapäivä täällä Strasbourgissa keskustellaan muun muassa ihmisoikeuksien loukkauksia naisten kohdalla, niin meidän täytyy kansainvälisenä naisten päivänä sanoa, että ainakin toivoisin, että olisi yhtä paljon läsnäolijoita kuin tänään täällä täysistunnossa. Kiitoksia puhemies. Niin, Diana Wallis. herra puheenjohtaja. Sitten Diana Wallis, Euroopan liberaalidemokraattien nimissä. Kiitoksia puhemies. Aluksi sanoisin, että minä en odottanut, että puhuisin tästä asiasta vielä hetki sitten, mutta on tärkeää, että juhlimme kansainvälistä naistenpäivää erityisesti erityisesti tänä vuonna sata vuotta siitä, kun ensimmäisen kerran ehdotettiin naistenpäivää tätä päivää pitäisi juhlia siinä, miten, mihin naiset ovat päässeet. Ja meidän pitää tiedostaa myös se, miten pitkälle pitää vielä päästä ajatellen tasa-arvoa. Te sanoitte, että pitäisi olla enemmän naisia täällä parlamentissa – Saavutus on hyvä, mutta ei edelleenkään tarpeeksi hyvä. Jos katson oman maani parlamenttia, arvioidaan, että kestää 200 vuotta ennen kuin päästään sille tasolle, joten me emme mene riittävän nopeasti eteenpäin, jotta saisimme aikaan todellisen tasa-arvon. Toinen parlamentin aihe on ihmiskauppa ja naisiin kohdistuva väkivalta tällä viikolla. Kävin näyttelyssä vaalipiirissäni viime viikolla. Se oli taidenäyttely, valokuvia naisista, joita on kaupattu Moldavian ja sitä kautta unioniin. Jotkut arviot sanovat, että ihmisiä kaupataan ja kuljetetaan yhtä paljon kuin mitä oli Afrikan orjakauppa 300 vuotta sitten. Mutta naiset ovat tässä uhreja ja me voimme tehdä jotakin tämän asian hyväksi on todellakaan surkeata, jos emme pääse tässä asiassa lainkaan eteenpäin. Toinen asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota, ovat naisten terveyskysymykset. Niihin ei tarpeeksi paneuduta. Paljon on saatu siis aikaan, voidaan juhlia paljonkin, mutta vielä on paljon tehtävänä. Kiitos. Pani. Kiitoksia teille. Vihreät ryhmän puolesta Maria Cornelis. acht maart internationale vrouwendag. ik vier deze. Kiitoksia. Minä olen juhlinut tätä päivää niin kauan kuin muistan, samoin äitini ja isoäitini. Kahdeksas päivä maaliskuuta on kuitenkin epätoivoista miettiä sitä, mitä pitäisi tehdä vielä, että naiset saisivat täyden tasa-arvon. Monien naisten pitää kärsiä väkivaltaa joka päivä. Monet kärsivät köyhyydestä ja monet naiset tekevät kaikkensa, jotta voisivat huolehtia lapsistaan ja vanhemmistaan yksin. Ja hyvin harvat pääsevät yritysten, yliopistojen tai politiikan huipulle. Mutta jos nyt mietitään isoäitini sukupolvea. Hänen piti lopettaa työnteko, kun meni naimisiin, eikä hän saanut kunnon koulutusta. Minun äitini sukupolvi taas taisteli hyvinkin paljon, jotta saisi eh, täydet oikeudet omasta kehostaan. Eh, me voimme nähdä, mihin olemme päässeet tämän eh, sadan vuoden aikana, mutta maailma tulee paremmaksi ainoastaan, jos teemme parhaamme. Me voimme vaikuttaa asiaan Euroopan unionissa, mutta emme ainoastaan sanoilla, hyvin valituilla sanoilla, ihmisoikeustaistelussa on aina helissyt paljon sanoja. Nyt meidän täytyy taistella. Euroopan komissio esitti naisten oikeuksien peruskirjaan suhtaudun siihen skeptisesti. E, parlamentti e, ja kansalaisjärjestöt, meitä ei kuultu tässä kysymyksessä ja sitä kautta olen yhä vain skeptisempi asian suhteen. Mutta kun mietitään, että kyseessä on e, yksi Redingin ensimmäisiä tehtäviä tasa-arvokomissaarina. Minä tietenkin annan hänelle tämän mahdollisuuden. Me tarvitsemme muutakin kuin sanoja. Jos hän laatii direktiivin, jossa torjutaan naisten väki, naisiin kohdistuvaa väkivaltaa ja parannetaan äitiyslomaoikeuksia, oikeuksia todellisia toimia, joiden avulla naiset voivat paremmin osallistua työelämään ja voivat sovittaa yhteen perhe- ja työajan. Ja nais, naiskiintiöitä myös liike-elämän huipulle. Jos Euroopan komissio kääntää nämä sanansa todellisiin toimiin, niin olen erittäin tyytyväinen ja ensimmäisenä tervehdin tällaisia toimia mutta meidän täytyy toimia tässä yhteistyössä. Komissio, eh, neuvosto ja parlamentti sekä sen oikeisto että vasemmisto. 8. maaliskuuta ei ole ainoastaan kansainvälinen naistenpäivä, vaan se on myös poikani syntymäpäivä. Minun poikani täyttää tänään kaksi vuotta. Toivon todellakin, että 30 vuoden päästä eh, hän, Eurooppa on paikka, jossa hänen eh, vaimonsa tai miehensä he voivat jakaa täyden vastuun lastenhoidosta niin, että naisilla on yhtä eh, suuret mahdollisuudet päästä huippujohtajaksi tai eh, politiikan huipulle. Toivon, että hän pääsee onnelliseen elämään. Eh, pani Marina. Kiitoksia. Sitten rouva Marina Janakoudakis, Euroopan konservatiivit ja reformistit, olkaa hyvä. Okay. International Women's... Kansainvälinen naistenpäivä antaa meille yhteisen mahdollisuuden keskittyä äh, haasteisiin, joita naisilla on edessään. Kun äh, keskitymme äh, tässä asioihin, joista naiset kärsivät, mutta meidän täytyy miettiä myös sitä, että voimme juhlia. Me yhdistyneessä kuningaskunnassa voimme juhlia niitä asioita, jotka ovat edistäneet naisten oikeuksia. Esimerkiksi Emily Pankhurst taisteli sen puolesta, puolesta, että nainen sai äänioikeuden ja edisti myös ihmisoikeuksia. Margaret Thatcher oli ensimmäinen britti naispääministeri 79 valittu. Nämä naiset ovat päässeet korkeisiin asemiin ja on tärkeää tänäänkin, että päästään tasa-arvoon. Ja se on yhtä tärkeää kuin silloin, kun meille valittiin eh, naispääministeri. Koulutus, työllisyys, eh, siinä mennään eteenpäin, mutta palkkakuilu on olemassa edelleen. Me voimme säätää lakeja, mutta emme voi säätää lakeja sitä vastaan, miten hoidetaan kotia. Parlamentti pyrkii auttamaan naisia, jotta heillä olisi vaihtoehto jos he haluavat mennä eteenpäin urallaan, heillä pitää olla siihen tasavertaiset mahdollisuudet. Ja jos he haluavat olla kotona kasvattamassa perhettään, tätäkään ei pidä aliarvioida. Jos sanotaan, että vain kotiäiti tai kotirouva, sitä ei pidä enää sanoa eikä väheksyä, koska kyseessä on naisen panos Minun mielestäni yksi naisryhmä pitää tuoda esiin tässä yhteydessä. 14.3. Eh, heitä juhlitaan meillä, eli maailman äidit. Eh, he ovat antaneet elämänsä, jotta pääsevät, saavat lapsensa eh, eteenpäin elämän polulla ja näin ihmisoikeuksia pitää kunnioittaa jokaisessa tapauksessa. Kiitos. Kiitoksia. Sitten Rova Eva Britt Svensson. Euroopan yhteinen vasemmista morfefederaatioryhmän ja Pohjoismaiden vihreän vasemmista puolesta. Kiitoksia puhemies. Kun tänä päivänä vietämme kansainvälistä naistenpäivää, niin on kuulunut 15 vuotta siitä, kun YK naisten oikeuksien foorumi hyväksyttiin. Nyt äh, kun seuranta on tapahtunut äh, New Yorkissa, niin puolessa välissä tätä minä ja muut Euroopan parlamentin delegaation jäsenet voimme todeta, että naiset koko maailmassa saavat tyytyä status quohon. Huolimatta parlamentin vähän aikaa sitten hyväksyvästä, hyvä, hyväksymästä hyvästä päätöslauselmasta Tarapella raportissa ja Pekingin plus 15 päätöslauselmasta, niin tuloksen, tulokset YK kokouksesta ovat jääneet saamatta. Ilmeisesti ja valitettavasti EUn hallitukset ja komissio ei neuvottele yhtä vahvoin ambitioin naisten oikeuksista kuin on käynyt parlamentissa ilmiö, joka on käynyt näistä päätöslauselmista. Ja joskus minä koen, että EUn hallitukset pääasiassa käyttävät Pekingin foorumia opettaakseen ei-EU-maille tasa-arvoa. On helpompaa joskus opettaa muita kuin itse saada aikaan tuloksia komission puheenjohtaja Barroso lupasi ennen puheenjohtajavaalia, että laaditaan naisten oikeuksien peruskirja. Tänä päivänä olemme, olemme saaneet nähtäväksemme komission paperin. Minä ja minun ryhmäni GUE-NGL on erittäin huolissaan sekä sen heikestä, heikosta sisällöstä että siitä, miten peruskirja on laadittu. On suuri riski olemassa, että tästä jää, tulee pelkkä paperi. Työhön ei ole millään lailla osallistuneet sen paremmin parlamentti, kansalliset instanssit kuin eurooppalaiset kansalaisjärjestötkään. Ja tietenkään Tietenkään Euroopan kansalaiset eivät ole päässeet osallistumaan. Puheenjohtaja Barroso, ei eh, riitä, että annetaan yhteisistä arvoista julistus. Euroopan naiset ja miehet tarvitsevat vahvaa asiakirjaa, joka on kehitetty yhteistyössä kaikkien relevanttien osapuolten kanssa. Olkoon tämä paperi ensimmäinen luonnos eh, naisten oikeuksien peruskirjasta ja käyttäkää sitten eh, aikaa ensi vuoden kansainvälisen naisten päivään ja keskustelkaa parlamentin, kansallisten vastuuelinten ja vapaaehtoisjärjestöjen kanssa ja kansalaisten kanssa Euroopassa. Silloin voimme juhlistaa ensi vuonna kansallista naisten päivää ja todeta, että olemme saavuttaneet todelliset naisten oikeudet. Emme me juhli naisten päivää pelkästään 8. maaliskuuta, vaan joka päivä. Ja sitä kaikki Euroopan naiset ja miehet tarvitsevat. Kiitoksia. Marta Andreasen. Kiitoksia, Marta Andreasen vapaa- ja demokraattinen ryhmän nimissä. Thank you, President. Colleagues. On... Kiitoksia puhemies. Kollegat, tänä päivänä haluaisin toivottaa kaikille lainsäätäjille ja poliitikoille sitä, että näitä demagogisia lakeja eh, tasa-arvosta lakkaisivat säätää, jotka tekevät elämästä vaikeampaa naisille, jotka haluavat tehdä töitä. Tasa-arvosta ei ole kyse laeista, siinä on kyse käyttäytymisestä. Työssäkävänä äitinä kun olen 30 vuotta ollut ammattielämässä, niin minua ei ole koskaan ylennetty tai otettu töihin muiden kuin ansioiden perusteella. Ja minua loukkaisi, jos joku antaisi minulle erityiskohtelua vain kromosomieni vuoksi. Kuitenkin minulla on erityistoive tälle parlamentille puolustaakseni tämän maailman naisia. Haluan, että Espanjan maa-ongelmasta keskustellaan, kun on monia naisia, jotka riskeerävät elämänsä. Eikö tämä ole väkivaltaa? Haluan, että tämä parlamentti EU-rahojen virtaamisen pysä, pysäyttää niille alueille, joissa näitä ihmisoikeusrikkomisia tapahtuu. Eikö tämä ole väkivaltaa mielestänne? Haluan, että tämä parlamentti kuulee ja suojelee niitä, jotka haluavat huolenaiheensa esittää näistä rakenne epäsäännöllisyyksistä, jotka Euroopan budjettiin vaikuttamaan, kuten minä kahdeksan vuotta sitten, ja varmistetaan, että he eivät koe minun kohtaloani, jos tämä ei ole väkivaltaa. Niin ihme on. Sata prosentti budjetista täytyy ilman varaumia selvittää tilintarkastajilta. Näin haluan parlamentin kunnioittavan Euroopan miehiä ja naisia. Niitä, jotka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 minä haluaisin kiinnittää jäsenten huomion siihen, että on suuri virhe yleistää, jos me yleistämme eurooppalaisia naisia ja niiden naisten oikeuksia, jotka asuvat Euroopan unionissa, jos me emme ota huomioon sitä, että naisten asema uusissa jäsenvaltioissa on toisin. Siellä on toisarvoisia, naisten asema toisarvoinen. Olisi hyvä, jos EU laatisi äh, lausunnon Keski-Euroopan valtioista. On myöskin Euroopassa hyvin suurta syrjintää ja eroja naisten ja naisten välillä haluaisin korostaa muutamia asioita. Tämä liittyy vapauksiin ja vapaakauppaan ja ensimmäinen alue ovat kansainväliset yritykset ja suuret eurooppalaiset yritykset. Näillä yrityksillä on ihan toiset normit, ihan toiset standardit, mitä tulee terveydenhuoltoon, työskentelyolosuhteisiin, on sitten kyseessä supermarketit tai hypermarketit. Mm, tai mm, e, suuryritykset. Mm, ja mitä tulee e, irtisanomissuojaan ja työterveyshuoltoon, e, standardit ovat ihan toisenlaiset Keski-Euroopassa kuin Länsi-Euroopassa. Ja toinen asia on maahanmuutto Euroopan sisällä. Keski- ja Itä-Euroopan naiset elävät hyvin vaikeassa tilanteessa. Oikeastaan he ovat talouspakolaisia. He tekevät työtä Länsi-Euroopan maissa, kotitalouksissa, kotityöntekijöinä, heidän täytyy huolehtia lapsista. Heidän tilanteensa on ihan toisenlainen kuin Länsi-Euroopan naisten. Heidän arvonsa on ihan toinen. Tilanne on täysin erilainen. Meidän täytyy nämä kaksi ongelmaa poistaa. Pana komissar... Kiitos, toivotamme tervetulleeksi John Dellin komission jäsenen. Komission puolen nimissä nyt sitten komission lausuma. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. Kiitoksia puhemies. Arvoisat äh, parlamentin jäsenet, äh, olen erittäin äh, mielissäni siitä, että ensimmäistä kertaa kun olen parlamentin täysistunnossa, se tapahtuu tänä tärkeänä päivänä 8. maaliskuuta kansainvälisenä naisten päivänä. Minulla on suuri kunnia myös edustaa komissiota ja varapuheenjohtaja Redingiä Äh, kun pyritään äh, suojaamaan äh, perusoikeuksia. Tämä on ainutkertainen mahdollisuus yhdessä juhlia taloudellista, poliittista ja sosiaalista edistymistä, joita naiset ovat saaneet kokea tähän mennessä ja tulevaisuudessa. 57 tuli tasa-arvo Euroopan perussopimuksiin ja sen jälkeen on ollut erilaisia eh, oikeudellisia välineitä, joita on vahvistanut myös tuomioistuin ja näin olemme saaneet eh, oikeudelliset välineet Euroopan tasolla. Tasa-arvo ei ole ainoastaan perusarvo, joka on perussopimuksessa, mutta se on osoittanut, osoittautunut talouden moottoriksi myös. Viime perjantaina varapuheenjohtaja Reding uudisti komission sitoumuksen tasa-arvokysymykseen esittämällä naisten perusoikeuksien mm, naisten oikeuksien peruskirjaa, joka edustaa, edistää naisten oikeuksia ja arvoja, tasa-arvoa, tasa-arvoista taloudellista riippumattomuutta, sama palkka samasta työstä, talous, sama tasa-arvo päätöksenteossa ja kautta unionin tasa-arvo naisten oikeuksien peruskirja Siihen tulee liitteeksi myös uusi tasa-arvostrategia, jossa otetaan huomioon peruskirjan periaatteet, joita täytäntöön pannaan seuraavana viiden vuoden aikana. Nämä ovat hyvin kunnianhimoisia tavoitteita ja hankkeita, ja komissio ei pääse niihin yksin, vaan meidän pitää tehdä läheistä yhteistyötä pääkumppaneidensa kumppaneittemme kanssa, varsinkin Euroopan parlamentin ja naisten oikeuksien valiokunnan kanssa. Naisten Kansainvälinen naisten päivä on hyvä muistuttaa tästä. Kiitos. Kiitoksia komission jäsenelle. Tähän päättyivät puheet. Ei pelkästään kansainvälisestä naisten päivästä, vaan myöskin liittyen siihen pyrkimykseen, joka meillä koko ajan on tasa-arvoon ja naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseen. Siirrymme seuraavaan asiaan. Minuutin puheenvuorot. Työjärjestyksen artiklasta 50. Ensimmäisen puhuu rouva Elena Basescu. Olkaa hyvä, minuutti. Kiitoksia puhemies